allekirjoitan keskiviikkona yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa viisi lainsäädännön viisi asiakirjaa työjärjestyksen 78 artiklan mukaisesti. Näiden lainsäädännöllisten asiakirjojen otsikot julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjoissa.